ja ympäristön terveyteen, esimerkiksi juuri GMOiden hyväksyminen, torjunta-aineiden aineiden hyväksyminen. Tässä jäsenmaat eivät ole pystyneet ilmaisemaan kantaansa ja sitten komissio päättää. Ei tämä ole tyydyttävää, koska juuri tämähän on sitä puuttuvaa avoimuutta. Ja jos ja Eli tässä sanotaan, että sanotaan toista ja toimitaan toisella tavalla. Nyt komission, komissiokin on herännyt, että tätä menettelyä täytyy parantaa, hyvä niin. Ja täytyy vastuuvelvollisuutta parantaa, avoimuutta ja että muutoksenhakuvaliokunta toimii paremmin ja koko tämän päätöksentekomenettely. Ja kuten olemme nyt kuulleet, komissio on vetänyt ehdotuksensa takaisin ja aikoo tehdä uuden ehdotuksen, joka sitten tyydyttäisi neuvostoa paremmin. No olkaamme tässä nyt rehellisiä, nimittäin jokainen uusi ehdotus vesittää nykyistä menettelyä. Minusta on tärkeää nyt sanoa selvästi, että Euroopan parlamentti haluaa viedä tätä asiaa eteenpäin. Neuvosto tässä on jarrumiehenä ja neuvosto ei ole pystynyt tekemään näissä tärkeissä asioissa päätöksiä. Senpä takia vetoan neuvostoon, nyt muodostakaa kantanne ja erityisesti olisi hyvä, jos neuvosto hyväksyisi nyt komission ehdotuksen. Kiitos kollega Follat ja sitten kollega Duran kaksi minuuttia. Kiitos puhemies komission jäsen Sefcovic, me olemme omassa piirissämme, voimme varmasti puhua suoraan ja näin nyt teemmekin. Tiedätte hyvin, että jos komissio antoi tämän tekstin, niin se oli tavallaan tässä puun ja kuoren välissä. Toisaalta neuvosto ja toisaalta suuryritykset, jotka sanovat, että jos ette tee päätöstä, niin sitten me vain jatkamme. Me jatkamme Euroopan unionissa. Teillä on nyt pakko sitten tehdä ratkaisu, kun neuvosto on pelkurimainen. Mehän puhumme, aivan niin kuin te sanoitte, ja me kaikki tiedämme, puhumme nyt 500 miljoonan kuluttajan terveydestä. Me puhumme kemian alan tuotteista, me puhumme GMOista ja olemme sellaisessa tilanteessa, ja sanon tämän parlamentin jäsenenä parlamentin edessä, me joudumme nyt hyväksymään näitä vastuuta vastalauseita. Niitä ei ole kovinkaan montaa vielä, mutta entistä enemmän niitä on. Yhteiskunta on entistä monimutkaisempi ja meiltä vaaditaan sitä, että kirjallisesti eh, laadimme lakia, eli kyllä vaikka ei. Emme me voi tätä enää hyväksyä, se ei ole enää mahdollista. Komission sen Sefcovic, ennen kaikkea haluaisin tietää, aikooko komissio jatkaa niin, että tämä kysymys eh, nostettaisiin prioriteetiksi eh, emme me nyt voi mennä yksityiskohtiin sen suhteen, miten asia hoidetaan. Emme me halua palkita niitä, jotka eivät äänestä. Se on sitten aivan toinen keskustelu. Minä olen joka tapauksessa tyytyväinen, kun kuulin teidän sanovan, että tämä kysymys pysyy kyllä komission esityslistalla myös tänä vuonna. Toivottavasti parlamentti voi auttaa teitä asian edistämisessä ja haluaisin lopuksi vielä kiittää tällä kaudellahan Richard Corbett on Afkossa antanut tästä lausunnon. Haluan kiittää Richardin tekemästä työstä tässä parlamentissa ja minäkin haluan sanoa, kuinka pahoillani olen siitä, että hänen kaltaisensa jäsenet jättävät unionin niiden valheiden takia, joita tuolta kuullaan. Kiitos kollega Durand. Sitten kollega Rope, yksi minuutti. Puhemies, Arvoisa komissaari, kollegat, tänä aamuna täällä puhuimme konferenssista, joka käsittelee Euroopan tulevaisuutta ja tulimme siihen lopputulokseen, että tulevaisuuden Euro- EUn pitää olla demokraattisempi ja sen pitää kuunnella enemmän kansalaisiaan. Komiteamenettely joutuu arvostelun kohteeksi johtuen demokratiavajeesta ja avoimuuden puutteesta. Ikävä kyllä ongelmat näkyvät hyvin silloin, kun arkaluontoisia päätöksiä tehdään, jotka päätökset vaikuttavat suoraan elintarvikkeisiimme tai kansalaisten terveyteen, samoin eläinten terveyteen. Vihreiden edustajan haluaisin vedota komissioon, jotta se pyrkisi tähän tarkoituksen, että uudistettaisiin komitologiaa ja varmistettaisiin avoimuus ja rajoitettaisiin jäsenvaltioiden mahdollisuuksia väistää vastuuta päätöksiä tehdessä. Kiitoksia. Kiitos kollega Rope. Sitten kollega Pospisil, yksi minuutti. Kiitos arvoisa puhemies. Minäkin tuen komitologiamenettelyn uudistamista, kuten täällä on, muut, kuten muutkin ovat todenneet, erityisesti mitä tulee näihin täytäntöönpanosäädöksiin ja niiden hyväksymisiin. Nykyinen menettely ei ole hyvä. Monet täytäntöönpanosäädökset hyväksytään ilman, että jäsenmaat ovat ottaneet niihin kantaa. Ja nämähän usein koskevat juuri muunneltuja elintarvikkeita, torjunta-aineita ja muita kansanterveyteen vaikuttavia asioita. Asiasta on keskusteltu nyt vuosikausia. Tämä uudistus vain ei mene läpi. Ja tämähän on aika teknolo- tekninenkin kysymys ja nyt komission pitäisi tarttua toimeen ja ehkäpä eh, entistä aktiivisemmin nyt vaatia neuvostoa hyväksymään tämä muutos. Ja en tiedä, miten neuvosto tämän voi hyväksyä, mutta kuitenkin näin pitäisi tehdä, että uudistusta pitäisi saada läpi. Ainakaan tällä linjalla emme voi jatkaa, eli joku uudistus tähän on saatava. Tehkää parhaanne sen saamiseksi. Kiitos. Kiitos. Sitten kollega Hoitsik, yksi minuutti. Oh, no. uh, Kiitos puhemies. Komission sen Sefcovic. Komitologia on yksi hämmästyttävä asia Euroopan unionissa. Kukaan ei sitä ymmärrä, mutta me, no ehkä joku, suuri yleisö kylläkään ei. Me puhumme siitä, että EUta pitäisi saada lähemmäksi kansalaisia ja tässä me epäonnistumme. Me puhumme myös tilivelvollisuudesta ja avoimuudesta ja siitähän tässä menettelyssä on puutetta kasvinsuojeluaineet ovat nyt tässä kyseessä. E, ihmiset eivät tiedä, mitä hallitukset äänestävät ja sitten todetaan, että Bryssel sanelee ja Bryssel päättää. Mutta loppujen lopuksi jäsenvaltioiden virkamiehet ja hallitusten virkamiehet ovat siellä neuvostossa tekemässä päätöksiä ilman, että suuri yleisö voi tätä valvoa. Tähän meidän on saatava muutos aikaiseksi. Olen tyytyväinen, että komission ehdotus on edelleenkin käsittelyssä, mutta nyt tarvittaisiin sitä, että liikettä äh, syntyisi tässä talossa, mutta myös komissiossa. Ja toivon, että tämä päätyy myös komission työohjelmaan. Ennen kaikkea liikettä tarvitaan neuvostoon. Ja kenties suuren yleisön pitäisi myös painetta lisätä. Kiitos. Kiitos kollega Hoisik ja sitten kollega Melchior. Yksi minuutti. Thank you very much. I'll be speak- Kiitoksia puhemies. Puhun tanskaksi. Haluaisin tarttua siihen, mitä kollega juuri äsken sanoi. Euroopan unioni on Eurooppalaisen unioni ja olemme täällä sen takia, että kansalaiset valitsevat meidät tänne, mutta tiedän senkin, että on monia eurooppalaisia, joilla on sellainen tunne, että EU on hyvin kaukana, eivätkä he oikein ymmärrä, mitä eivätkä he välttämättä ymmärrä, mitä EU tapahtuu byrokratian takia se, ja pitävät teknokratian valtaa liian suurena. On monia ihmisiä Euroopassa, jotka eivät ymmärrä mitään komitologiasta Euroopassa, eikä tässä salissakaan. Ja jos me emme pysty selittämään tätä komiteamenettelyä heille, niin miten voimme edes odottaa, että eh, kansalaiset, äänestäjämme ymmärsivät, ymmärtäisivät, mistä oikein on kyse. Jos me emme pysty selittämään lainsäädäntöprosessia kansalaisille, niin silloin emme pidä kiinni perusperiaatteistamme, joita kuitenkin on käytetty, kun on rakennettu EUta. Meidän pitää pystyä selittämään nämä prosessit myös kansalaisille, ja tämän takia minä haluaisin tukea Renew Europein äh, esitystä uudistaa yleisperiaatteita komitologiassa. Olen tyytyväinen, että te tuotte tätä komissaari Sefcovic. Kiitos kollega Melchio. Sitten ei ole mitään puheenvuoropyyntöjä tähän seuraavaan kohtaan ai äh, kierrokseen Hetkinen, enkäs olen tätä jo nähnyt. No niin, poikkeuksellisesti kollega Kolbits saa taas puheenvuoron. Minuutti tai vähän vähemmän. Niin, äh, edustaja Melkiorin pointti oli aivan oikea. Komitologia järjestelmä on läpinäkymätön Äh, kansalaiset eivät sitä ymmärrä, mutta meillä on tietysti toinenkin järjestelmä, nimittäin äh, nämä delegoidut säädökset, joilla, jolla valtaa voidaan delegoida komissiolle. Tämäkin on tapa delegoida valtaa, mutta päätöksenteko voidaan estää, jos niin halutaan, ja voidaan jopa ottaa takaisin ne val- voimat tai val- toimivaltuudet, jotka on delegoitu. Tällaisia, tällaistahan on tapahtunut. Eikö tämä olisi hyvä argumentti sille, että delegoituja säädöksiä käytettäisiin enemmän kuin täytäntöönpano säädöksiä? Ja Sayer ja minä olimme esittelijöitä tai mukana, kun tehtiin tehtiin tästäkin lausuntoa tai mietintöä, nimittäin delegoidut säädökset ovat todella paljon parempia kuin täytäntöönpanosäädökset. Kiitos, tämä oli viimeinen puheenvuoro tässä. Ja sitten lopuksi annan puheenvuoron komissaari Sefcovicille. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Also... Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää jäseniä tästä äh, lämpimästä tunnelmasta tässä varsin juridishenkisessä ja haastavassa keskustelussa. Olen Hosengin kanssa samaa mieltä. Ja myös Karen Melkierin kanssa samaa mieltä, että ei aina ole helppoa selittää kansalaisille, miten täytäntöönpanosäädöksiä toteutetaan ja hyväksytään. Haluan kuitenkin va- vakuuttaa kaikille teille, että olen tarkkaan kirjannut ylös kaikki ehdotukset ja ajatuksenne ja haluan myös tehdä selväksi, että puheenjohtaja von der Leyen ja minä itse olemme täysin sitoutuneita edistämään myös tätä prosessia kumppanuushengessä niin, että huomioimme kaikki näkökulmat mukaan lukien avoimuuden ja tilivelvollisuuden lisääminen. Panin tarkkaan merkille Sayerin, Ropeen ja Dyrhandin kommentit ja selkeät ohjeet. Haluaisin kiittää edustaja Korbetia siitä, että hän selitti sitä hyvin vaikeaa tilannetta, jossa me nyt olemme. Silloin kun me äh, haluamme toteuttaa tämän parlamentin äh, tahtoa lainsäätäjänä, niin silloin kyse on delegoiduista äh, säädöksistä ja meidän liikkumavara on silloin hyvin kapea. Meidän tulee jälleen kerran pyrkiä edistämään aiheita tehdä neuvoston ja teidän kanssanne yhteistyötä, jotta voimme varmistaa, että nämä menettelyt olisivat avoimempia ja selkeämpiä jatkossa. Suurin osa teidän ehdotuksistanne ja puheenvuoroistanne oli samansuuntaisia kuin komission ehdotus. Teen parhaani, jotta voisimme ymmärtää paremmin neuvoston kannan sitten yhteistyötä Kroatian ja tarvittaessa myös Saksan kanssa puheenjohtajavaltiona, jotta jonkinlaista liikettä saataisiin tämän asian käsittelyyn. Euroopan parlamentin selkeä kanta totta kai meitä myös tässä auttaisi. Olen ymmärtänyt, että useampi valiokunta on jo hyväksynyt kantansa, mutta nyt tarvittaisiin juuri valiokunnan kanta ja Euroopan parlamentin kanta tähän kysymykseen. Sitten minun neuvotteluni, keskusteluni neuvoston kanssa olisivat hieman äh, painavammat, koska kyse ei ole pelkästään komissiosta, vaan myös Euroopan parlamentista. Me näemme asiat ikään kuin samassa valossa ja näin voisimme sitten viedä asioita eteenpäin. Kiitos ilmaisemastanne tuesta niille ajatuksille, joita olen nostanut esille tämän aiheen yhteydessä. Teemme läheistä yhteistyötä jatkossakin. Kiitos. Kiitos komissaari Sefkovic. Komissaari Sefkovic, Haluaisin nyt, että emme nyt liian tuttavalliseksi tässä heittäytyisi, kun puhuttiin näistä täytäntöönpanosäädöksistä, niin tässähän nyt ylitetään tai ylitetään parlamentin toiveet. Onko tässä nyt kyse pikemminkin täytäntöönpanosäädöksestä vai tulkintasäädöksestä? No, joka tapauksessa tätä mietittäköön. Tämä päättää tämän keskustelun ja huomenna jatketaan kello 9.00 ja iltapäivällä myös. Esityslista on julkistettu, se on parlamentin nettisivulla saatavilla. Toivotan kaikille mukavaa iltaa, rauhallista yöaikaa ja erityiskiitokset kaikille, jotka jaksoivat täällä olla loppuun saakka. Istunto on päättynyt.